pyyntö jätetään jurivaliokunnan käsiteltäväksi. Toinen ilmoitukseni liittyy siihen, että kansanpuolue ja SED-ryhmä ovat jättäneet valiokuntan ja valtuuskunta nimityksiin liittyviä ehdotuksia. Breslav Borisov sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan jäseneksi ja Francesca Baruccio kansanvapaus, oikeus ja sisäasiat, korruptio ja organisoidun järjestäytyneen rikollisuuden ja masrek suhteesta masrek-maihin vastaavan valiokunnan jäseneksi. Jos kukaan ei tätä, näitä ehdotuksia vastusta, niin nämä nimitykset hyväksytään. Ja koska esityslistalla ei nyt ole muuta käsiteltävää ennen äänestyksiä, niin keskeytän istuntomme kello 12 asti.